on QNG-ryhmästä saanut nimityksen jäsenyydeksi valiokuntaan. Tämä pannaan pöytäkirjan tältä istunnolta, jos ei kukaan esitä huomioita. Nimitys on näin ollen hyväksytty. Eli kiitoksia. Sitten seuraava